äänestyksiin, mutta luen teille vielä äh, sitaatin. Äh, suhteessa päätökseen monissa valiokunnissa liittyen äh, kohtaan 69 C kohta 1 maanantaina 13. maaliskuuta avatussa täysistunnossa en ole saanut minkäännäköistä pyytöä äänestyksestä parlamentissa ja sen vuoksi valiokunnat voivat käynnistää neuvottelunsa. Ja työjärjestyspuheenvuoro äh, edustaja Carver, teillä on minuutti aikaa. Kiitos puhemies. Palasin juuri Lontoosta. Tapasin siellä somali lähettilään. Hän kertoi siitä katastrofista, joka on syntymässä ei pelkästään Afrikan saarnatessa, vaan myöskin Keniassa ja Angolassa. Kuivuuden vuoksi miljoonia eläimiä on kuollut, ihmisiä kuolee siellä. Toivoisin, että kaikista parlamentin ryhmistä käsin tulisi tukea, jotta voitaisiin kiinnittää huomiota Afrikan sarven humanitaarisen katastrofiin ja voitaisiin tukea tuon ihmisiä. So the first vote is the report by Mr. Sal- Ensin äänestämme Salafranca Sanchez Neiran mietinnöstä EUn ja Brasilian välinen sopimus Kroatian myönnytysluottelussa olevien myönnytysten muuttaminen Kroatian Euroopan unionin liittymisen johdosta nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyi